prototype. Dear colleagues, I would like to start our meeting. Hyvät kollegat, haluaisin aloittaa kokouksemme. Olen pahoillani niiden puolesta, jotka eivät minua nyt kuule. Thank you very much for coming to this second... Uh, Kiitos, että olette tulleet paikalle tähän toiseen kokouksemme osioon. Niin kuin tiedätte, pidämme nyt yhdistelmäkokouksen Euroopan parlamentin kuuleminen yhdistyy asiantuntijoiden kommentteihin ja myös parlamenttien väliseen keskusteluun. Toteaisin muutaman lauseen verran päivän kuulemisemme aiheesta ja parlamenttien välisestä näkemysten vaihdosta. Kyseessähän on parlamenttien valvontamandaatti, joka niillä tulisi olla. Me katsomme vahvasti, että Euroopan unionissa – ei tulisi olla sellaisia hallinnon tasoja, joita parlamentaarisesti ei valvota. Te olette tietoisia siitä, että kriisi on ajanut eteenpäin monia uudistuksia, joissa kansallisen tason toimivaltuuksia on siirretty Euroopan tasolle sellaisilla aloilla, joilla, jotka ovat olleet perinteisesti kansallisia. Näin Euroopan parlamentille tulee myös vastuuta siitä, että mietimme, miten nämä valvontavaltuudet toimivat käytännössä. Olemme puhuneet uudesta säätelypuitteistosta ja uusista elementeistä siinä, siitä miten seuraamme politiikan täytäntöönpanon valvontaa Euroopan parlamentin toimesta – me tiedämme, että myös kansallisella tasolla on hyvin eriytettyjä lähestymistapoja. Toisaalta on sellaisia parlamentteja, joilla on suurempi vaikutus hallitukseen ja täytäntöönpano valtaan sekä etukäteen että jälkikäteen. Sitten taas parlamentteja, jotka ovat vähemmän mukana eurooppalaisessa päätöksenteossa ja hallituksen työskentelyvalvonnassa sen takia meillä onkin tämä kokous, että voimme päästä johdonmukaisempaan, kokonaisvaltaisempaan näkemykseen siitä, mitä me tällä saralla teemme ja mikä olisi oikea tie eteenpäin. Olemme kutsuneet kolme asiantuntijaa vieraksemme. Heidän puheenvuoroillaan tämä kuuleminen käynnistyy. Kuuntelemme heidän näkemyksiänsä parlamenttien valvonnasta suhteessa hallituksiin ja täytäntöönpanovaltaan. Tänään hyvin tärkeää on demokraattinen velvollisuus ja vastuu tässä päätöksentekomenettelyssä niistä ongelmista huolimatta, joita Euroopalla nyt on edessään. Lähdemme liikkeelle eh, professori Kristin Noiholdista – hän on Maastrichtin yliopistosta ja sieltä valtioopin tiedekunnasta, yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Lähdemme liikkeelle teidän puheenvuorostanne, arvoisa professori. Annamme teille puheaikaa 10-15 minuuttia. Alkaa hyvä. Thank you very much for... Paljon kiitoksia, että kutsuitte minut tänne. Ja kiitos johdannosta. En tiedä, voitteko liikuttaa noita dioja hieman. Tutkimuksemme perustuu kahden projektin tuloksiin. Yksi on Hollannin ylemmän huomioon tilaama ja toinen on avaimet tutkimusalueen tilaama. Tämän projektin nimi on Opal ja Olivi Rosenberg on työskennellyt sen parissa myös seuraavan 10-15 minuutin aikana kerran vähän tästä kehikosta Eli tutkimuksen taustasta. Sitten katson välineitä ja menettelyitä kansallisella tasolla. Puheenjohtaja mainitsi, että meillä on erilaisia menettelyjä, miten kansallinen parlamentti voi pitää toimipanevaa valtaa vastuullisena, tilivelvollisena. Ja poliittisessa prosessissa on eroja Lissabonin Madridin äh, Lissabonin sopimuksen suhteen parlamentit käyttävät hyvin eri tavoin Lissabonin sopimuksen äh, mahdollisuuksia. Puhumme jostakin tapauksista, joissa tämä varhaisen varoituksen menettely on käytetty tähän mennessä. Ja sitten muutama loppuhuomio. Seuraava dia. Tämä on jotain, jonka olen sanonut Tuloksemme ovat kuvassa näkyvässä kontekstissa. Sitten välineet ja menettelyt. Tässä mainitsin vaihtelua, jonka mainitsin. Lissabonin sopimus parantaa suoraan kansallisten parlamenttien informaatio-oikeuksia EU-instituutioiden kautta komissio tarjoaa parlamentille asiakirjaluonnoksia. Mutta tarkastelu kansallisella tasolla EU-asioissa on tärkeintä, ja tässä hallitus tarjoaa informaatiota eri tavoin alakohtaisille valiokunnille esimerkiksi joillakin parlamenteilla, mutta ei kaikilla ole pääsyä hallituksen kantaan neuvostossa tai pysyvien edustajien istunnoissa Koreperissä. Heillä oli puhunut tästä etukäteistiedonsaannosta. Sitten on tietysti tärkeää seurata, mitä neuvostossa on tapahtunut. Tämäkin on saanut näkyvyyttä Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen ja suhteessa sopimukseen. Esimerkiksi onko tällaisia kysymystunteja Lissabonin jälkeen on myös tällaista erikoistumistrendiä ja sehän ei ole mikään sattuma, koska se tarjoaa mahdollisuuden antaa keltaisia kortteja, jotka koskevat tiettyjä lainsäädäntöehdotuksia. Esimerkki, erikoistumista tapahtuu esimerkiksi nimittämällä joku esittelemään tämän asioita tai on tällaisia muita euroasioiden esittelijöitä, ihmisiä, jotka raportoivat EU-asioista valiokunnilleen. Huomaamme, että parlamenteissa on vielä suuria eroja. On eroja siinä, mitä lainsäädäntöprosessin vaihetta tarkastellaan, eli ajoituksessa on eroja. Usein keskitytään lainsäädäntömenettelyyn, ja tämä ei ole mitenkään yllättävää Lissabonin sopimuksen jälkeen. Eli huomio on siirtynyt esillistä laatimiseen, valkoisiin vihreisiin kirjoihin ja niiden tarkasteluun. Sitten on akateemista kirjallisuutta, joka on keskitytty tähän poliittiseen keskusteluun. Puhumme valtavirtaistamisesta, joka tarkoittaa sitä, että alakohtaiset valiokunnat saavat lisää näkyvyyttä, eivätkä enää Eurooppa-valiokunnat ole aineet, jotka tarkastavat EU-kysymyksiä, vaan erityisesti sektorikomitea. Sitten me näemme, mitä tapahtuu, miten parlamentit suoraan osallistuvat Euroopan tasolla. Ja tässä jälleen jossakin kasvussa parlamenteissa tällaiset erityisvaliokunnat ovat tärkeässä asemassa – nämä valiokunnat voivat esittää perusteltuja kantoja, mutta näemme, että täysistuntojen merkitys on suuri useimmissa parlamenteissa. Ne tekevät aloitteen lausuntoja varten. On kiinnostavaa, että näitä kortteja annetaan erittäin tiukan aikapaineen vallitessa. Kiinnostavaa, että täysistuntojen antamat lausunnot eivät vaikuta aikarajoihin. Sillä ei ole kielteistä vaikutusta tutkimuksemme mukaan. Tuskin on yllättävää, että henkilöstön tuki on myöskin ratkaisevaa. Sillä on merkityksessä Lissabonin työkalujen aktivoinnissa. Ja poliittisessa dialogissa tärkeää on myös se, että menettelyt ovat suunnilleen samat kansallisissa parlamenteissa, jossakin perustuslaissa poliittinen vuoropuhelu on perustuslaillinen oikeus, näin esimerkiksi Itävallassa. Tässä diassa näette dataa vuosta 2010-2013. mutta siinä näkyy trendi. Näemme, että Ruotsin valtiopäivät on laatinut eniten perusteltuja lausuntoja. On kiinnostavaa kysyä, miksi. Syitä on useita. Ruotsissa kaikki ehdotukset tarkastellaan, eli tarkasteltavaa on paljon – Ja tuona aikana oli myöskin vähemmistöhallitus. Kansallisia parlamentteja ei pidä ajatella tällaisina mustina laatikkoina, vaan voimme saada lisätietoa asioista. Perusteltujen lausuntojen määrässä on siis suuria vaihteluja. Sama pätee myös poliittiseen vuoropuheluun. Tässäkin näemme toisen parlamentin Portugalin parlamentin, joka antaa eniten perusteltuja lausuntoja. Ja tämä on kytköksissä siihen, mitä äsken sanoin, että pyritään saamaan hallituksesta riippumatonta tietoa. Tässä pyritään parlamentin oman kannan luomiseen. Tämä nähtiin Portugalissa tärkeäksi tuolloin. Näemme myös, että ylähuoneet ovat käyttäneet enemmän Lissabonin sopimuksen välineitä kuin valtiopäivät. En sano, että tämä on sama, samalla tasolla kaikissa parlamenteissa, mutta ja syitä tähän on monenlaisia. Mutta näemme, että ylähuoneet, senaatit, käyttävät Lissabonin keinoja enemmän kuin alemmat alempi huone. Sitten näemme jotain, joka tuli selväksi haastatteluissa. Parlamentit mieltävät roolinsa eri tavoin. Jotkut parlamentit eivät näe tehtäväkseen olla välittömässä vuorovaikutuksessa EU-instituutioiden kanssa. Siellä on kustannushyötyanalyysi, joka osoittaa, että parlamentin jäsenet aikarajoitteiden vallitessa painostavat aiheisiin, jotka ovat poliittisesti näkyviä. He keskittyvät erityisiin aiheisiin, kuten esimerkiksi Euroopan julkisen syyttäjän virasto. Ja tämä, tähän varhaisen vartauksen järjestelmään liittyy kytkeytyy myös kysymys siitä, kuinka paljon henkilöstöä parlamentissa on tehtävään käytettävissä. Ja näemme myöskin parlamentin välisiä eroja henkilöstömäärien suhteen. Saksan parlamentin valtiopäivien alahuone, liittopäivät, siellä on runsaasti henkilöstöä. Sitten on kysymys, mikä on henkilöstön rooli tutkimuksemme pohjalla olemme pyrkineet perinteiseen tutkijatyyliin. Olemme pyrkineet luokittelemaan henkilöstön rooleja. Henkilökunnan rooli on enemmän analyytikon tai neuvonantajan roolia kuin avustajan roolia. Puhun tästä ihan kohta. Ja paljon näitä avustajia on täällä hd sitä koordinoi erilaiset yhdysupseerit ovat tärkeässä asiassa, kun tätä keltaisen kortin menettelyä aktivoidaan. Parlamenttien keskeinen koordinaatio on tärkeää, eikä se ole yllätys. Jos tarkastelemme koordinaatiota, että näemme, että näiden yhteisoppisaireen rooli on tärkeä näissä aamukokouksissa viikon alussa. Ipeksiä pidetään myös hyödyllisenä kalona. Jotkut haastattelut olivat myös sitä, että tämä on jälkeenjäänyttä. Kosakkia pidettiin myös tärkeänä keinoina jolla pyrittiin vauhdittamaan keltaisen kortin käyttöä. Sitten yhteistyötä EU-instituutioiden kanssa painotettiin yhteistyötä komission kanssa ja yhteistyötä parlamentin kanssa. Ja kuten tiedätte, suuntana on parlamentin välisten kokousten lisääntyminen ja tässä näemme erikoistumista, kuten yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Sitten johtopäätös. Onko lasi puoli täynnä vai tyhjä? Lissabonin myötä parlamenttien välinen yhteistyö ja koordinaatio on lisääntynyt. Päivän kokouskin on yksi piirre tässä. Tämä, että että vaihdetaan enemmän. Henkilös, henkilökuntaa on enemmän. Myös tämä monikerroksinen parlamenttiin toiminta on korostunut. Eli ei käytetä ainoastaan kestä siihen, että mietitään sitä, antaako parlamentti, antaako parlamentti joku mandaatin ja neuvostossa jollekin ryhmälle, mutta pyritään täydentämään tätä perusteella, perustelulla mielipiteillä tai nämä laus, lausuntojen jälkeen käydään tiivistä poliittista vuoropahalua. Lissabonin jälkeen napotetaan työkaluja sen sen eteen, että ei yhtä linjaa. Eli Lissabonin sopimuksella on vaikutuksensa. Näemme myöskin eriytymistä. Paljon kiitoksia. Uh, kiitoksia professori Neuhold. Pyytäisin Olivier Honsenbergia puhumaan seuraavaksi. Valtiopin laitokselta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Käytän ranskan kieltä. Kiitos kutsusta ensinnäkin. Ranskalainen käsittelen tätä aihetta hyvin ranskalaisen tyyliin. Totean, että olen, on syytä olla optimisti kansallisten parlamentin roolista. Toisaalta on myös syytä pessimismiin. Ensinnäkin optimismin syyt. Jos nyt pääsemme eteenpäin tässä diaesityksessä. Kolme syytä optimismille. Ensinnäkin se, että parlamentit käyttävät valvontavälinettä ne valvovat entistä enemmän pääministereitä Euroopan asioissa. Ja kolmanneksi, kansallisten parlamenttien rooli on entistä vakaammalla pohjalla näin ollen. Olemme toteuttaneet tutkimuksen ja pyrkineet määrittelemään, toki sillä on rajansa, mutta myös etunsa, missä määrin eurooppalaista toimintaa on ainakin kerran vuodessa jokaisessa 40 parlamentaarisessa kamarissa Euroopassa. Tässä näette Euroopan keskiarvot. 47 kokousta keskimäärin vuodessa Euroopan valiokunnassa, eli noin kerran työviikossa. 68 tuntia siis. Ja sitten kannanotot keskimäärin 35 kannanottoa parlamenteista ja 12 Euroopan parlamentille, kun ajatellaan poliittista vuoropuhelua ja myös varhaisvaroitusjärjestelmää. Tähän lisäksi sitten vielä täysistuntokeskustelut, keskimäärin 13 valvontakeskustelua ennen Euroopan neuvoston kokouksia. Vaikkakin lainsäädäntövaltuudet rajoittuvat Eurooppa-lakiin, niin kyllä talouskriisin takiakin kansalliset parlamentit ovat vakiinnuttaneet asemaansa tässä suhteessa viime vuosina. Ikävä kyllä informatiikka oikein toiminut, tietotekniikka ei kunnolla toiminut, joten ette oikein näe tästä kuvasta, missä kukin parlamentti sijaitsee, mutta kenties sitten painetusta dokumentista se näkyy. Eli se, joka on tällä korkeimmalla oikealla ylhäällä, sieltä löytyy Suomen eduskunta. Lisäksi sellainen parlamentti, jossa on vahvat valtuudet ja laajat oikeudet. Sieltä löytyvät nämä normaalit äh, Ruotsi, Alankomaat, äh, Tanska ja sitten uudempia jäsenvaltioita Viro, Liettua, Tsekin tasavalta. Sitten on hieman ikävä antaa niiden maiden nimiä tässä yhteydessä tietoon, jotka ovat hieman vähemmän aktiivisia, mutta kyllä joskus voi osoitella myös heikompia tilanteita. Belgia, Kypros, Kreikka, Äh, Slovakian alahuone, Slovenian alahuone, korjapuhuja, ja Romania. Tässä luokittelussa ei niinkään näy äh, itä-länsijakoa, enemmänkin pohjois-eteläjako. Tässäkin on kolme perustelua äh, sille, miksi nämä tietyt jaot tässä näkyvät. Ensinnäkin pitkät perinteet, vahvat perinteet ja huoli, ei välttämättä skeptisyys, mutta demokratian toteutumisen huoli ja kolmanneksi poliittisen elämän toteutuminen, kun ajatellaan vaikkapa Tanskaa, ja jos on vähemmistöhallitus, niin sitten parlamentti on hyvin aktiivinen. Tai sitten jos on koalitiohallitus, niin tämä sitten johtaa lisääntyvään aktiviteettiin. Optimismisyitä olivat siis nämä. Ja viittaisin tutkimukseen, joka on tehty Euroopan parlamentille pari vuotta sitten Kölnistä käsiteltiin kansallisten parlamenttien roolia, analysoimme kansallisten parlamenttien toimia Eurooppa-neuvoston yhteydessä. Eurooppalainen hallintohan on hyvin pitkälti Eurooppa-neuvoston eh, ohjaamaa. Kun ajatellaan sitä, miten kansalliset parlamentit toimivat aktiivisesti nimenomaan huippukokousten aattoina, vaikka seuraavina päivinä, kun kokous on pidetty, niin tämä on hyvin tärkeä aihe vaalien kannalta ja demokraattisesti. Ja totta kai se myös aktivoi parlamentaarikkoja kansallisesti laajemminkin, eikä vain näitä euroasioista kiinnostuneita pieniä klikkejä. Toistaiseksi tämä mobilisaatio ei ole johtanut siihen, että huippukokous olisi jumiutunut pankkiunionia ei ole, mm, lopeut, ei ole keskeytetty, sen kehittymistä ei ole keskeytetty tätä kautta. Eli tässä on erilaisia interventiomalleja eri parlamenteissa. On esimerkiksi julkisen äh, keskustelun foorumeita, Irlannissa näin on. Sitten toisaalta Belgia, Suomi Liettua ja Slovenia ovat aktiivisia huippukokousten tiimoilta. Sitten on parlamentteja, jotka toimivat erityisesti jälkikäteen, eli huippukokouksen jälkeen. On tällainen tilivelvollisuusperinne esimerkiksi Isossa Britanniassa. Ja parlamentit toimivat usein etukäteen. Näin on esimerkiksi Saksassa, jotta sitten ohjeistetaan huippukokousta tätä kautta. Meillä on pääministereitä ja entisiä pääministereitä jotka toteavat, että parlamentit ovat merkittäviä. Jos vaikkapa Slovenian pääministeri, niin sitten suljettujen ovien takana pääministeri toteaa, että minulla nyt on ongelma tässä parlamentin kanssa. En voi hyväksyä, koska parlamentti tämän torppaisi. Eli kansalliset parlamentit ovat myös Euroopan hallinnon toimijoita. Kolmas syy olla optimisti, siitä seuraava kuva. Kansalliset parlamentit on oikeastaan varsin joustava käsite. On paljon perin, perinteitä, perustuslaillisia perinteitä Euroopassa, kun käy Bundestagissa, Westminsterissä, Assemblée Nationalissa kansalliskokouksessa, niin huomaamme, että tottumukset, perinteet, voimavarat eivät ole samanlaisia. Euroopan unioni näinä keskusteluina näiden keskustelujen kautta ei ole oikeastaan päässyt käsittelemään sitä, onko tässä jonkinlaista yhteistä sisältöä, mitä tarkoittaa kansallinen parlamentti tässä mielessä. Toisaalta on keskusteltu valmistelukunnasta, Maastrichtin jälkeen perussopimuksista Lissabonin myötä entistä enemmän, ja sitten on myös COSAC, parlamenttien välinen elin, ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien väliset keskustelut. Oikeastaan tällainen määritelmä on kahtalainen. Toisaalta kansalliset parlamentit nähdään nyt demokratian välineinä. Ne ovat valittuja elimiä, ne keskustelevat kysymyksistä ja ovat pluralistisia. Äh, siellä on myös ristiriitaisuutta ja erimielisyyttä. Tämä on oikeastaan luonnollisempaa tämä erimielisyys kansallisissa parlamenteissa kuin täällä Euroopan parlamentissa. Täällä nimenomaan pyritään konsensukseen ainakin pääryhmien kesken. Toinen seikka kansallisissa parlamenteissa on se, että kyseessä on moninaisuus, diversiteetti eh, Eurooppa-asioissa, joka eh, on hyväksytty tosiasiana. Tästä kuvasta juurikaan näe, mutta siinä on pyritty löytämään jonkinlaisia kansallisen eh, parlamentin aktiivisuusmalleja Eli eh, parlamentti valvoo, mitä hallitus tekee. Esimerkiksi Suomen tilanne on tällainen. Sitten politiikan muotoilu. Parlamentti yrittää vaikuttaa julkiseen politiikan ja kannanottoihin Euroopan politiikassa. Bundestag tässä esimerkkinä. Sitten julkinen foorumi, keskusteleva parlamentti joka tuo Eurooppa-aiheet julkiseen keskusteluun. Ranskan kansalliskokous eh, tai sitten eh, brittialahuone – Sitten Kristin Neuhold mainitsi Portugalin ja Ruotsin parlamentit yhtenä kategoriana. Sitten asiantuntijarooli Eurooppa-asioissa. Tässä selkeän malli on ylähuone House of Lords Isosta Britanniasta kun katsomme tätä taulukkoa, niin näemme, että jotkut parlamentaarikot eivät oikeastaan valitse. Oikeastaan Ruotsi sopii kaikkiin kategorioihin. Jotkut taas ovat erityisesti asiantuntijat tietyin osin, tietyissä kategorioissa. Tämä osoittaa, miten rikas perustuslaillinen historia ja perinne meillä Euroopassa on, minkälainen demokraattinen, edustuksellinen demokratia meillä vallitsee. Toiseksi on myös syytä pessimismiin. Tässä on tällaisia hieman tummempia sävyjä tässä osuudessa. Meillä on varhaisvaroitusjärjestelmä asioissa Olen äärimmäisen kriittinen, enkä ole ainoa. 90 prosenttia yliopistoasiantuntijoista vastustaa tätä varhaisvaroitusjärjestelmää toissijaisuudessa. Sanovat, että se on liian monimutkainen, vie paljon huomiota pois tärkeistä asioista, vie paljon aikaa, kokousaikaa ja tulokset ovat varsin laihanlaisia. Usein ajatellaan, että parlamenteilla, kansallisilla parlamenteilla on nimenomaan tällainen valvontarooli, niiden pitää tiukasti pitää kiinni toimintaoikeuksistaan. Esimerkiksi kun pyritään ratkaisemaan työttömyys- tai terrorismikysymyksiä, niin näissä asioissa ei juurikaan sitten subsidiariteetti kiinnosta. Ja esimerkiksi David Cameron, britti parlamentin keskustelut punaisesta kortista ovat joko vaarallisia tai ainakin sitten vaikutuksettomia tässä mielessä. Seuraavassa kuvassa näette direktiivien määrä, päätösten ja asetusten määrä, jota hyväksytään Euroopan unionissa. Tämä kuvaus 15 viimeiseltä vuodelta. Ja melkomoinen lasku siinä on ja edelleenkään entiselle tasolle ei ole noustu. Aina sanotaan, että ei ole riittävästi lainsäädäntötyötä, ei ole palattu entiselle tasolle. Jotta kansalliset parlamentit voivat lainsäädäntöhankkeen pysäyttää silloin, kun oikeastaan nyt kyse on siitä, että koneisto on jo hidastunut huomattavasti, jos ei pysähtynyt, ja minusta tämä on melkomoinen vaara. Sitten pessimismin syitä edelleenkin. Seuraava kuva. Useissa kansallisissa parlamenteissa on jonkinlaista ylierikoistumista, jossa vain pieni edustajajoukko on mukana. Tässä tavallaan ihanteena kuitenkin olisi se, että edustajat osallistuisivat Euroopan tason päätöksiin mahdollisimman laajasti. Sitten täytyy muistaa virkamiehet, jotka osallistuvat tähän, ei sen takia, että he haluaisivat, vaan pikemminkin heidän aktiivi, aktiivisuutensa peittää parlamentaarikkojen epäaktiivisuutta. Tämä on ikävä sanoa, mutta näin on. Usein päätöslauselmista äänestetään ja parlamentaarikot eivät juurikaan ole näissä ikään kuin täysillä mukana. Pyrkimyksenä kuitenkin olisi jonkinlainen demokraattinen malli. Joskus puhutaan jonkinlaista valtavirtaistamisesta, mainstreamingista, niin että Eurooppa-asioista keskusteltaisiin kaikissa valiokunnissa, eikä vain Eurooppa-asia-valiokunnassa. Bundestag on tästä hyvä esimerkki. Huolena on se, että on hyvin vaikeaa kannustaa parlamentaarikkoja äh, käsittelemään näitä kysymyksiä kaikissa valiokunnissa, jos ei ole tällaista erikoistumista, joka tarjoaa jonkinlaisen identiteetin tai menettelyn kannalta jonkinlaisia etuja Täytyy myös tunnustaa se, että kun puhuin keskustelusta Eurooppa-neuvostojen tiimoilta, niin oikeastaan tässä on jonkinlaista etäisyyttä havaittavissa. No sitten vieläkin pessimismin syitä seuraavassa kuvassa Euroopan unionin hallinnointi ja päätöksenteko menetelmä, järjestelmä sellaisena kuin se on nyt kehittynyt sitten kriisin Tämä järjestelmä tekee kansallisten parlamenttien valvontamahdollisuudet entistä vaikeammaksi. Tähän on kolme syytä. Ensinnäkin, ensinnäkin menettely on entistä pidempi. Direktiivien, asetusten ja päätösten hyväksyntä aikataulu eh, Euroopan unionissa on tässä nähtävissä. 90-luvulla eh, puhuttiin yhdestä vuodesta. Viime vuonna aika, aikaa vaadittiin jo käytännössä kaksi vuotta. Eli huomattava hidastuminen on tapahtunut päätösten tekonopeudessa. Kansallisten parlamenttien jäsenille on hyvin monimutkaista, koska tästä syntyy se kysymys, milloin on oikea hetki puuttua tilanteeseen. Silloin, kun komissio tekee ehdotuksen, vaikka sitten, kun loppuneuvottelut ovat jo käynnissä kaksi vuotta on oikeastaan monissa parlamentissa puolet vaalikaudesta. Monet tekstit, joita nyt ehdotetaan, hyväksytään vasta sitten, kun uusi enemmistö onkin jo tullut valtaan. Eli jatkuvuus on tässä ongelmakohtana. Seuraavassa kuvassa seuraava ongelma nykyiseen järjestelmään liittyen. Kaikki tuntevat nämä tiedot hyvin. Suurin osa lainsäädäntömenettelystä, tavallisessa lainsäädäntömenettelyssä hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä eikä toisessa käsittelyssä. 2014 93 äh, prosenttia hankkeista, päätöksistä hyväksyttiin Euroopan parlamentissa ja neuvostossa ensimmäisen käsittelyn vaiheessa. Tästäkin aiheutuu ongelmia kansallisille parlamentille. Ne eivät voi todella seurata näitä neuvotteluja, koska ne ovat salaisia, luottamuksellisia. Ne toteutetaan kolmikantaneuvotteluissa suljettujen ovien takana. Ja on vaikeampaa kansalliselle parlamentille, myös tiedotusvälineiden edustajille, kansalaisille, tutkijoille seurata tilannetta. Kun ajatellaan Euroopan tason institutionaalista rakennetta, niin demokratian moninaisuus, pluralismi tässä on vaarassa. Seuraava kuva ja pääsemme suoraan johtopäätöksiin. Oikeastaan neljä seikkaa johtopäätöksenä. Kansalliset parlamentit, niin kuin sanoin, toimivat aktiivisesti Eurooppa-asioissa enemmän kuin mitä voisi kuvitella. Ne käyttävät valtuuksia, joita niille on annettu oikeastaan Euroopan unionin hallinnointi tämä niitä tukee, eikä niinkään ne välineet, joita niille on annettu, esimerkiksi tämä varhaisvaroitusjärjestelmä. Kolmantena seikkana kansallisten parlamenttien vahvistuminen oikeastaan toteutuu kansallisen parlamentin poliittisen toiminnan kautta, poliittisen järjestelmän kautta. On nähtävissä yhteisiä parlamentaarisen osallistumisen muotoja, Tällä hetkellä, kun puhutaan tästä vihreästä kortista, niin eh, tämä avaus näyttää aivan mielenkiintoiselta ja lupaavalta aloitteelta. Ja viimeisenä, onko vielä varaa tällaisen harhautukseen? Usein puhutaan ranskan kielessä tällaisesta Äh, esimerkiksi seinimaalatuista ikkunoista, jotka eivät todellisuudessa ole ikkunoita, vaan ne ovat vain maalauksia, jotka näyttävät siltä, mutta eivät sitä todella ole. Äh, kansalliset parlamentit äh, oikeastaan toimivat silloin, näyttää, että ne toimisivat silloinkin, kun ne eivät toimi. On tämä varhaisvaroitusjärjestelmä, joka on hyvin monimutkainen käytännössä. Ja joskus kyse on myös Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisestä vuoropuhelusta. Joskus puhutaan tällaisesta mm, äh, vuoropuhelusta, jossa todella kukaan ei kuuntele toinen toistaan. Meillä on myös artikla 13 toimelin sopimuksessa ja parlamenttien välisen äh, kokouksen säännöt ilmeisesti tuskallisesti vuosien neuvottelun jälkeen on hyväksytty en puhu nyt tässä tutkijana, vaan ihan kansalaisena, arvoisat parlamentaarikot, tämä jär, järkyttää minua, että kaksi vuotta menee aikaa menettelytapojen hyväksymiseen. Poliitikot eivät kyllä ole haasteen tasalla tässä mielessä. Pitäisi olla Euroopan parlamentille ja kansalliselle parlamentille mahdollista se, että olisi jonkinlainen kevyempi menettely, kun ajatellaan sitä, että budjettiasioissa tarvitaan tällainen aika. Kiitos. Thank you very much, uh, professor. Kiitos, professori Rosenberg. Viimeisenä puhujana Philippe Poirier. Hän on Luxemburgista ja parlamentaarisen tutkimusyhtiön johdosta. Olkaa hyvä. De l'invitation. Kiitos kutsusta. Ensimmäinen dia. Meillä on nelisuuntainen, nelikärkinen pohdintaa tässä. Ensinnäkin kansallisten parlamenttien konteksti, sitten toiseksi parlamentit ja perussopimukset, sitten talouden hallinta ja kansalliset parlamentit, sitten arvioin eri ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan kansallisten parlamenttien asenta Euroopan hallinnassa. Onko meillä toista kuvaa, jos me puhumme parlamenttien valvonnasta. Siinä on useampia elementtejä, jotka täytyy muistaa. Ensinnäkin lainsäädäntöagenda, parlamentaarikkojen töiden määrittely ja budjetin valvonta. Keskityn näihin tekijöihin tämän näiden neljän otsaken alle, jotka mainitsin. Akateemisissa tutkimuksissa puhutaan usein parlamenttien roolin parlamenttimaisuuden vähenemisestä. Lainsäädäntö esityslista ja poliittinen esityslista tulee eri syistä lähinnä vallalta. Ja tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten parlamenttien rooli on vähentynyt. parlamenttien roolin vähentäminen on äh, yhteydessä uuskorporativismiin ja äskettäiseen raha- ja budjettipolitiikkaan, hallituksen hallintojen asiantuntijavallan lisääntymiseen ja julkisen politiikan ulkoiseen arviointiin. Seuraava dia. Politiikan fragmentointi merkitsee, että parlamentti on vain yksi tekemoiden joukossa. Siinä on hallitus ja sitten komissio ja, ja myöskin menojen arvioinnin yksityistäminen on yksi tekijä. Meillä on neljä avaintekijää, jotka parlamenteissa on hyväksytty suhteessa Euroopan parlamenttiin että arvioidaan vaikutusta, niin vaaditaan hallituksen tilille, pyritään vuoropuheluun institu- Euroopan instituutioiden kanssa, erityisesti komission parlamentin kanssa, pyritään täydentämään lainsäädännön valvontaa. Jos tarkastelemme sopimuksia kokonaisuudessaan Maastrichtin sopimuksen jälkeen, kansallisparlamentit Euroopan parlamentin hengessä toimivat hitaasti, lop- ei viedä loppuun asioita – Tämä on parlamentin rooli Euroopan päätöksenteossa ja, ja Lissabonin sopimuksen edistysaskeleet, niistä olen pessimistisempi kuin kollega. Erilaiset talouden hallintaan liittyvät sopimukset ovat heikentäneet parlamenttien roolia suhteessa siihen, mitä ne olivat alun perin voittaneet Lissabonin sopimuksessa. Sitten seuraavat diat. Kuten Samme Rosenberg mainitsi, on erilaisia kansallisten parlamenttien valvontamallia. Poliittisen kontrollin mallit ovat hyvin heterogeenisiä, mikä tekee hyvin vaikeaksi parlamenttien välisen yhteistyön. Kansallisella parlamentilla ei ole samaa politiikkaa, eikä samaa asemaa eurooppalaisessa politiikassa, ja niiden näkemys osastaan Euroopassa on hyvin erilainen. Tutkijat keskustelivat myös siitä, oli, oliko Lissabonin sopimus uudistus, joka ei puoliväli vai ei. Ja Lissabonin sopimus jättää monet asiat avoimeksi kansallisille parlamenteille. En käy yksityiskohtiin, jotka tunnette, mutta Artiklassa 12 Lissabonin sopimus mainitsee monenlaisia toimia ja se tunnistaa monin tavoin kansalliset parlamentit. Ja jos seuraava dia katselee, jos käsitellään keskustelua, niin on isoja kysymyksiä siitä, mikä on sopimuksen todellinen paino. Jotkut näkevät parlamentin rooli maiden sisällä pikemmin kuin Euroopan sisällä. Tämä se paradoksi Lissabonin sopimus suuntaisi parlamenttia enemmän hallituksen suuntaan kuin Euroopan instituutioiden suuntaan. Tärkeää myös pohtia sitä direktiivien kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamista ei pohdita, vaikka parlamenttien roolin pitäisi olla osa transponointia. Sopimus on myös hyvin niukkasanainen sen suhteen, mitä kansallisparlamentit voivat tehdä tai olla tekemättä läheisyysperiaatteen valvonnassa. Sitten seuraavat tiedot. Jos me tarkastelemme näitä kysymyksiä, niin havaitsemme tässä nämä Lissabonin sopimuksen tapahtu, alla tapahtuva parlamentaarinen yhteistyö, mutta suurimman osa aikaa tämä yhteistyö on epämuodollista. Vaati kaksi vuotta luoda esimerkiksi parlamentin välisen forumin säännöt. Tämä epämuodollisuus haittaa kansallisen parlamenttien toimintaa. Tämä yhteistyö pitäisi olla paljon muodollisempaa, kun tulevia sopimuksia uudistetaan ja täytyy täsmälleen mainita, mitä tekijöitä tässä parlamenttien välisessä yhteistyössä pitäisi olla. Hyppäämme seuraavaan dian ja sitäkin seuraavaan yli. periaatteen tarkastossa näemme, että loppujen lopuksi vain 10-15 prosenttia 2015 lähtien lainsäädännöistä on johtanut lähetysperiaatteen kontrolliin. Tämän uusi, ehkä hakastakin toteutettava vaatimus. Seuraava dia. Näin Näemme, että 2014 antavat vähän muutoksia. Ja komissakin myöntää, että tämä vähentyminen on tapahtunut 2014 siksi, että komissio lopetti toimintansa silloin. Istuva komissio oli paljon vähemmän lainsäädäntöehdotuksia ja paljon vähemmän kansallisen parlamentin tekemää tarkastamista. Pohjoismaiset parlamentit ovat yliedistettyinä läheisyysperiaatetarkistuksessa. Ja kuten Niol mainitsi, tässä on tarkasteltu nimenomaan direktiivien luonnetta, mutta tosiaan sanotaan, että parlamentilla ei ole samaa prioriteettia, kun ne kontrolloivat subsidiariteettia. Niillä on erilaisia kriteerejä läheisyysperiaatteen tarkastelussa nämä motivoidut lainsäädännöt, niissä on paljon laajempi subsidiariteettiperiaatteen tarkastelu kuin mitä sopimuksessa on, ja myös parlamenteissa on eroja, miten tulkitaan, että täytäntöön pannaan läheisyysperiaatteen tarkastelua, joten kaikilla ei ole samoja suuntaviivoja. läheisyysperiaatteen toteuttamiseen tarkastamisen laajuus ole sama. Jos Tutkimus tarkastelee lähestysperiaatteen tarkastuksen suhteen, niin äh, uudessa tutkimuksessa tarkastelu, äh, tarkastelun tehokkuutta, sehän ei ole mikään vetosopimus, ei pidä ollakaan, mutta suhdeessa tarkastelijoita on juristeja eikä poliitikkoja. Ja hallituksen päämiehet ovat miettineet äh, läheisyysperiaatteen, tarkistamisperiaatteita, ja ne olivatkin olleet hyödyllisempiä hallituksille kuin parlamentteille. Yksityiskohtainen ei ole mennyt, mutta toki voitte lukea nämä diat. Gardons les différents pactes et traités qui... Mitä tulee näihin 2009 jälkeen hyväksytyihin sopimuksiin. Meillä on ensimmäinen vaikeus, Nämä sopimukset liittyvät hallituksen välisiin menettelyihin, yhteisömenettelyihin, jotka nämä hallituksen välistä menettelyä. Se monistaa kansallisten parlamenttien työtä budjettihallinnassa. Jos hypätään dia yli, niin sanoisin kolme asiaa näistä sopimuksista – Ensinnäkin tässä on enemmän budjettiin käsittely on yhä vähemmän parlamentaarista useammasta syystä. Äh, hallin sopimuksissa olennainen tekijä ja hallinnan napa on Euroopan neuvosto eli euroalueen valtiopäämiehet ja hallitusten johtajat. Eli euroalue välttää muutamia, sääntöjä huolimatta, jotka koskevat kansallisia parlamentteja. Ne livahtavat parlamentaarisen valvonnan näpeistä. Lisäksi sopimusvastaiset mekanismit rajoittavat kansalaisten parlamenttien roolia budjettivalvonnassa erityisesti. Kaalla on luonut asiantuntemusta kaikille hallituksille kansallisissa vakaussuunnitelmissa. Talousneuvosto sillä on vain vähän kiinni kohtia kansallisiin parlamentteihin. En venir au cadre des euh, euh, euh, propositions, l'état des lieux, pour en arriver à la... Euh... Nyt Kun tarkastellaan parannusehdotuksia, miten parantaa parlamentin roolia Euroopan hallinnassa, kuten kello, osat osoittivat on paljon eroja siinä, miten hallitukset löytävät toisia mekanismeja Euroopan hallinnassa. Äh, Hollannin raportti, Delors, raportti Tanskan, raportti ja COSAC-työ, mutta kaikki nämä toimet osoittavat vastustusta erilaisia lähestymistapaa ja joskus konsensusta kansallisten parlamenttien roolista. Meillä on myös kilpailua, jota lainsäädäntövalta on luonut, ja tämä liittyy Euroopan talous- ja rahaliiton yhteen loppuvietiin. Tämä ohjelma äskettäin julkaistu, ja näemme, että kansallisten parlamenttien ja toimenpanevallan ro- roolit ja tavoitteet ovat hyvin erilaisia suhteessa kansalliseen valvontaan. Pari asiaa vielä, ja sitten johtopäätökset. Nämä vihreät kortit josta Kosa puhuu, että miten on kysymys on. Joitakin parlamentteja tämän vihreän kortin käyttö ei juuri kiinnosta. Suuri osa haluaa käyttää sitä. Joku eri kantoja ajattelee. Niin ne eivät halua samoja asioita niiltä kansallisparlamentit ovat kuitenkin hyvin samaa mieltä siitä, että vaikka Lissabonin sopimus tarjoaa paljon laajalti informaatiota parlamentille, mutta ongelma onkin tämä informaatio. Liikaa informaatio tappaa parlamentaarisen työn. Tästä eri mietinnöt ovat samaa mieltä. Ja kaikki nämä kirjastavat raportit sanovat myös, että jatkuvasti pyritään system, parempaan systemaattisen yhteistyöhön komission ja kansallisten parlamenttien välillä, komission palveluiden välillä ja kansallisten pal- parlamenttien viranomaisten kesken ja enemmän vuoropuhelua, vastuvelvollisuutta, hall- hallitusten vastuvelvollisuutta parlamentin tien komissiolle. Viimeinen havainto on meidän loppupäätelmiä. näistä raporteista keskustelu tulee erittäin selkeästi parlamentaaristen valiokuntien rooli vaikuttaa konsensukselle. Komissiot ovat vähemmän, Euroopan komissiot, Euroopan valiokunnat ovat vähemmän keskiössä, on siirretty enemmän keskustelua alakohtaisille valiokunnille, on enemmän suoraa vuoropuhelua komission ja valiokuntien kanssa, maatalousvaliokunnan ja muiden kanssa. Ja nyt loppupäätelmä lopuksi viimeisessä diassa. Muutama hyödyllinen pohdinta. Kansanparlamentin heterogeenisuus ja trendi deparlamentarisoitumiseen, parlamentin roolien vähemmiseen. kansallisten parlamenttien vaikeudet luoda yhteistä strategiaa Euroopan hallinnassa. Sitten eh, Lissabonin sopimuksen eh, juridinen sisältö ja talouden hallinta, anta, vaikka ne antaisivat paljon uusia oikeuksia, ne ovat sellaisia oikeuksia, joiden harjoittaminen on vaikeata. Ja, ja, ja talouden hallinnan sopimukset ovat vapauttaneet hallitukset vastustaa kansallisille parlamenteille ja kansalliset parlamentit eivät näytä talouden hallinnassa tätä vastuullistamista ottamaan hanskaan kunnolla. Faktaisi olevan paljon työtä tehtävänä, miten vahvistaa kaikkien parlamenttien käyttämiä työkaluja talouden hallinnan toteuttamisessa erityisesti, koska kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien erot, niiden eri käsitys Euroopan politiikan kontrollista ja talouden hallinnasta ovat niin poikkeavia. Ja Euroopan täytäntöön panevalla vallalla on hyvin selkeä näkemys talouden instituutioista uudistuksista, niin niillä on paljon pitemmällä, pitemmällä kehitetyt näkemykset uudistuksista kuin kansallisella parlamenteilla. Uh, we have now the... Kiitoksia professori Poirier. Nyt meillä on vihreät kortit siellä on siniset kortit, korjaa tulkki käytössä. Euroopan parlamentissa on perinne näissä kuulemisissa sellainen, että teillä, teille tarjoutuu mahdollisuus totta kai kommentoida, mutta voitte esittää asiantuntijoille myös kysymyksiä. Näin pääsemme vuoropuheluun ja voimme myös pyytää asiantuntijoilta vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Jos haluatte esittää kysymyksiä, niin se on hyvin tervetullutta. Sen takia asiantuntijat täällä ovat. Ensimmäisenä puhujana Turkin kollega Talib Kutsuksan. My intervention. Kiitoksia. Puhun lyhyesti ja esitän kysymyksen. Esityksissä keskitymme institutionaalisiin tasoihin ja mekanismeihin, kuten eu toimielimiin kohdistuvan valvontaan. Mutta uskokseni yksi asia tästä puuttuu, eli se, että ihmiset osallistuisivat tasaisesti Euroopan parlamentin vaaleihin. Viime vaaleissa osallistumisprosentti oli noin 42,5 prosenttia muistaakseni. Jos katsotaan myös kansallisia vaaleja, trendi on samankaltainen kiinnostus vaaleja kohtaan vähenee vähenemistään. Ja mietin, liittyykö tämä siihen, että ihmiset eivät enää luota samalla tavoin Euroopan politiikkaan, EUn hankkeisiin 28 maassa. Tämä täytyy muistaa, kun puhumme tilivelvollisuudesta, avoimuudesta ja siitä, minkälaisena ihmiset näkevät Euroopan. Kuuluvatko he, tuntevatko he he olevansa osa Eurooppaa vai ei. Eli tämä on asia, joka toisi pitää mielessä. Ja kysymykseni liittyy tähän. Pohdin, katsovatko asiantuntijat, tutkijat tätä asiaa sellaisena, joka ei näy kylliksi keskusteluissa. Eli ihmisten osallistumisaste ja suora demokratia. Mitä mieltä olette tästä? Kiitos Romaniasta. Anna Borchow. Thank you very much, Madam Chair. As... Kiitos puheenjohtaja. On äh, kriittisen tärkeää vahvistaa vuoropuhelua kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Romaniassa alahuoneessa Eurooppa, Euroopan asioiden valiokunnassa, jota johdan. Laadimme lausuntoja, jota lähetämme komissiolle ja joka kuukausi järjestämme kansalaisten kuulemistilaisuuksia. Olemme järjestäneet tällaisen Junckerin suunnitelmasta, energiaunionista, maahanmuutosta ja niin edelleen. Ja Olivia Rosenbergin kommentti yllätti minut. Hänen mukaansa Romanian parlamentti ei toimi tässä kaikkein aktiivisempien joukossa. Kun katson komission hiljattaista tutkimusta, niin meidän parlamenttimme sijoittuu tässä kaikkien parlamenttien joukossa aktiivisuudessa toiseksi. Ehkäpä on syytä katsoa tuoretta tietoa, ei vanhentunutta tietoa. Meidän valiokuntamme tekee yhteistyötä hallituksen ja presidentin kanssa. Vaikka alku oli hankala, nyt asiat ovat lähteneet paremmin liikkeelle, erityisesti mitä tulee parlamentaarisen valvontaan. Puheenjohtajan on kerrottava päätelmistä jatkuvasti muillekin. Kun katsotaan asiakirjaa, kohdat 9 ja 10 ovat hieman hankalia. Kiinnittäisin huomiota siihen, että kansallisten parlamenttien rooli Eurooppa-asioissa on suurempi kuin se, että ne vain valvoisivat oman hallituksensa toimintaa. Ne valvovat myös tiettyjä eurooppalaisia rakenteita. Voisin mainita tässä esimerkiksi keskustelut joita käydään Euroopan asetuksen muuttamisen yhteydessä. Tähänkin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Näitä kahta kohtaa tulisi mielestäni muokata, jotta saataisiin tiiviimpää yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välille. Kansallisten parlamenttien panokset ovat arvokkaita ja ne tulisi ottaa huomioon Kun katsomme esimerkiksi toissijaisuusperiaatetta, tiedämme, että meillä on kahdeksan viikkoa vastaamisaikaa, mutta eikö olisi parempi järjestää hyvin käytänteiden järjestelmä silloin, kun esimerkiksi asiakirjoja, joita komissio lähettää, muutetaan olennaisilta osin niin nämä tulisi saada myös kahdeksan viikon määräajan umpeuduttua. Uskon, että kaikkien parlamenttien panos on tärkeä. Ja toiseksi kysyisin, eikö kokouksemme pitäisi seurata? Pitäisi olla tiettyjä mekanismeja. Me puhumme substanssiasioista. Ja uskon, että asioita tulee seurata. Pitää luoda jatkumo, joka tulee ottaa huomioon kansallisten parlamentin panoksella. Kiitoksia ja kiitos tämän tapahtuman järjestämisestä. Richard Kiitos. Euroopan parlamentista Richard Corbett. Thank you. The, the main... Kiitos. Tämä viesti, jonka tästä keskustelusta havaitsin, on se, että todellinen kysymys on pikemminkin substanssi eikä niinkään subsidiariteetti kansalliset parlamentit haluavat perehtyä sisältöihin, ne eivätkä käyttää niinkään kaikkea energiaa vain toissijaisuuden valvontaan. Käytännössä toissijaisuus on varsin harvoin ongelma, toki se voi sitä olla, mutta yleensä näin ei ole. Niinä kuutena vuotena, kun varhaisvaroitusjärjestelmä on ollut käytössä, niin keltaisen kortin kynnys on yritetty vain kaksi kertaa. Koskaan ei ole päästy tähän oranssin kortin kynnyksen saakka. Komissio näinä päivinä totta kai on aika varovainen sen suhteen, mitä se ehdottaa. En tiedä, onko näin, mutta kenties on ja toivottavakin on, että se olisi. Mutta on suuri osa lainsäädäntöehdotuksia EU:ssa, joissa kyseessä on se, että korjataan, tarkistetaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ei niinkään säädetä lakia uudessa kysymyksessä. Tämä on aivan normaalia, kun aika etenee. Kun kyse on olemassa olevan lainsäädännön muuttamisesta, niin silloinhan keskustelu herää siitä, tarvitaanko Euroopan tason lainsäädäntöä vai riittäisi kansallinen lainsäädäntö jo. Ja näin ollen toissijaisuus ei ole normaalioloissa ongelma. Euroopan tason lainsäädäntö tarvitsee ainakin määräenemmistön hyväksynnän, 65 prosenttia, kun ajatellaan väestön osuutta kansallisista ministereistä, jotka ovat vastuussa kansalliselle parlamenteille, kun toimivat neuvostossa. Itse asiassa pitäisi olla niin, että suurin osa hallituksista katsoisi, että pitää säätää lakia Euroopan tasolla. Eli tällainen toisiaisuuskiista ei niinkään ole todennäköinen. Pikemminkin pitäisi katsoa sisältöä eikä huolehtia pelkästään toissijaisuudesta. Kun ajatellaan Euroopan tasoa, poliittista vuoropuhelua, osallistumista sekä kansallisesti niin, että osallistutaan siihen, millä tavalla ministeri ennen Brysselin lähtöä panoksensa sitten, missä muodossa hän sen toimittaa. Kyse ei ole siitä, että Euroopan taso sanoo kansalliselle parlamentille pitäisi järjestäytyä. Puheenjohtaja, kun nyt totesin, että toissijaisuus ei yleensä ole ongelma, niin nyt pääministeri sanoo, että käytetään tätä punaisen kortin menettelyä. Minun reaktioni on, että ok, Punaisen kortin menettely otettakoon käyttöön, koska yleensähän se ei ole ongelma, ei ole sellaisia menettelyjä, ainakin hyvin harvoin sellainen menettely, joka johtaisi punaiseen korttiin. Mutta tällainen varmuusjärjestelmä voisi olla, että jos todella toisiaisuus on vaarassa, niin sitten tämä mahdollisuus olisi. Ainahan komissiolla on mahdollisuus vetää pois ehdotus, jossa kynnys ylittyy. Kenties tämä oranssin kortin kynnys ylittyisi. Kiitos puheenjohtajana. Käytän asemaani hyväkseni ja esitän kysymyksen sinulle, Richard. Punainen kortti tarkoittaisi sitä, että myös soveltamisala laajenisi, pelkäst, ei koskisi pelkästään toissijaisuutta, vaan täytyy muistaa myös suhteellisuuskin näissä asioissa the negotiation. Kenties siitä pitää sitten neuvotella. Thank you very much now. Aivan. Kiitos. Ria Oomen Alankomaista, olkaa hyvä. I do it in Dutch. I do it in Dutch again. Um, uh, allereerst. Puhun hollantia. Aluksi haluaisin kommentoida sitä, mitä turkilaiskollega sanoi Olin varsin pitkään Turkki esittelijänä ja kun on kotoisin sellaisesta polarisoituneesta maasta kuin teidän maanne on, niin vaali, vaaleihin osallistuminen on laajempaa kuin Euroopassa, demokratia näkyy hieman erilaisena. Kun puhumme demokratiasta, meidän täytyy puhua kynnysarvoista, osallistumisen ylärajoista ja niin edelleen. Hyvä puheenjohtaja, täällä käsitellään jälleen sitä, mitä voisimme tehdä enemmän subsidiariteetin puitteissa. En usko, että toisellisuusperiaate on ongelma tässä voin olla yhtä mieltä Richard Corbettin kanssa. Luxemburgilais asiantuntija puhui hyvin kielteiseen sävyyn, kun 90-luvulla aloitettiin Maastrichtin sopimuksen laatiminen. Parlamentilla ei ollut juuri mitään toimivaltaa ja toimivallan jakaminen tehtiin sitten myöhemmässä vaiheessa ja tämä kehityskulku on pitänyt ottaa huomioon. Nyt tilanne on se, että ongelmat liittyvät usein jäsenvaltioihin. Ne eivät ole yhtä mieltä lainsäädännön sisällöstä – tai ovat sitä mieltä, että lainsäädäntö on liian suhteellista heidän maansa kohdalla. Haluaisin esittää kysymyksen Alankomaiden ja Ranskan asiantuntijoille. Oletteko tutkineet myös sellaisia kansallisia parlamentteja, joissa kansallisen parlamentin ja Euroopan parlamentin jäsenet tekevät usein yhtä, yhteistyötä. Viitaan tässä Alankomaihin. Heitä usein kutsutaan Haagiin kuultavaksi. He voivat käyttää viisi minuuttia puheaikaa, mutta sen jälkeen eivät enää voi kommentoida asioita. Siksi itse en ole tällaista mahdollisuutta halunnut käyttää. Mutta esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa on parempaa vuoropuhelua parlamentin jäsenten kanssa ja olisi hyödyllistä vahvistaa tämän tyyppistä yhteistyötä, kuten jo aamullakin sanoin. Eli näin voitaisiin torjua liiallista byrokratiaa. Thank you very much from Italy, Mr. Mats. Kiitos Italiasta. Seuraava puheenvuoro, olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Uh, Italy is one... Kiitoksia. Italia on yksi niistä maista, joka on ottanut parlamentit hyvin pitkälle mukaan hallituksen toimintaan. Hallituksen on aina raportoitava neuvoston kokouksista. parlamentti on otettava mukaan myös muissa yhteyksissä ja nyt keskustelemme perustuslain muutoksista. Olemme loppuvaiheessa. Huomenna keskustelut jatkuvat. Ja nyt ensimmäistä kertaa huolehditaan siitä, että parlamentti on mukana Euroopan lainsäädännön arvioimisessa ja parlamentti todella voi arvioida Euroopan tason politiikkaa. Ja kysyisin seuraavaa. Kokemuksemme parlamentista on sellainen, että keskustelut ja se tapa, jolla parlamentti kääntyy hallituksen puoleen Euroopan neuvoston alla, ja keskustelut, joita käydään huippukokouksen jälkeen, ovat usein hyvin yleisluontoisia ja koskevat tietyn maan ja Euroopan välistä suhdetta tiettyä politiikan alaa tai kokonaiskuvaa, eikä mitään syvällistä analyysiä useinkaan tehdä. Ja sitten hallitus jossain vaiheessa ilmoittaa ja kertoo aiheesta, mutta hyvin harvoin pureudutaan todella yksityiskohtaisiin sisältökysymyksiin. Onko näin myös muissa parlamenteissa? Vai onko sellaisia esimerkkejä, joissa huippukokoukseen liittyvistä aiheista keskustellaan tarkemmin. Eli oma kokemukseni on se, että parlamentti on mukana vain hyvin yleisellä tasolla, ei niinkään yksityiskohtaisessa työssä. Tässä täytyy muistaa, että usein Huippukokoukset järjestetään hyvin kiireellisellä aikataululla ja tähän liittyy käytännön ongelmia, mutta ehkä pitäisi pohtia, miten tässä voitaisiin edistää. Parlament. Kiitos. Espanjasta Euroopan parlamentista. Aureki, olkaa hyvä. Pientä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää asiantuntijoita näistä alustuksista. Te käsittelitte käytännössä kaikki mahdolliset kysymykset, jotka liittyvät toissijaisuuteen, osallistumiseen kansallisen parlamentin kohdalta. Ja minulla olisi joitakin kysymyksiä. Ensinnäkin, Eurooppa-neuvostoa edeltävissä parlamenttien keskusteluissa ja siis täytyy muistaa, että nämä huippukokoukset ovat kasvattaneet merkitystään viime vuosina. Niin kysyisin, olen ollut hieman huolissani siitä, että jotkut parlamentin jäsenet välittävät oman kantansa hallitukselle ennen, ennen huippukokouksia. Minusta tämä on edustuksellisen demokratian hengen vastaista. Ja kysyisin, onko EU:ssa paljon parlamentteja, jotka antavat suoria neuvoja tai kantoja huippukokoukseen omille edustajille. Minusta tämä on hyvin häiritsevää ja parlamenttia kiinnostaa, miten asiassa toimitaan. Ja toiseksi puhutte tilastotiedoista, annoitte hienosti tietoa kaikista pidettävistä kokouksista ja niin edelleen. Ja mitä tulee sitten huippukokouksen jälkeiseen keskusteluun, kysyisin, käykö niin, että keskusteluissa kansallisissa parlamenteissa tavallaan toimitaan hyvin kansallisesti? Eli eikö käy niin, että sen sijaan, että puhutaan Euroopasta – siirrytäänkin omissa parlamenteissa käsittelemään kansallisia kysymyksiä niin, että eurooppalaiset kysymykset jätetään ulkopuolelle kansallisen tai alueellisen painostuksen takia. Tämä minua kiinnostaisi myös. Ja sitten kolmanneksi ja viimeiseksi, mikä on alueellisten parlamenttien rooli federaalisissa maissa, kuten Saksassa? Siellä toisiaisuusperiaatetta on noudatettu hyvällä tavalla. Eli miten taataan se, että todella kuullaan niitä tahoja, jotka todella toteuttavat eurooppalaista politiikkaa. Mark Thank you. Um, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä kysymys professori Noiholdille. Hän mainitsi eri menettelyt, tavat, joilla parlamentit käsittelevät hallitusvaltaa eroja on Euroopan eri osissa. Myös peruslaissa on eroja. Onko ero poliittisessa kulttuurissa vai perustuslaissa? Ja pitäisikö kansallisten parlamenttien vaihtaa par- hyviä käytänteitä? Olet maininnut myös pääsen ex ante informaation. Luxemburgissa on tällainen sopimus äh, Euroopan valiokunnan ja ulkoministeriön kanssa. Me tulemme uudelleen arvioimaan sen, se mistä toimii tarpeeksi hyvin. On tärkeää, että on oikeat reaktiot. Henkilökustalla on iso merkitys. Äh, Euroopan neuvosto, neuvoston kokoukset ovat kaikkien valiokuntien esityslistalla. Kaikki neuvoston kokoukset vaativat sitä, että ministerit tulevat valiokuntiin. No, mainitsitte tämä tärkeää, että mainitsitte professori Rosenberg, että kansallisparlamentit, meillä on pieni eliitti, joka käsittelee Eurooppa-kysymyksiä – ja olemme keskustelleet Luxemburgissa siitä, että meillä pitäisi olla erityistä Eurooppa-ministeriä. Hän on osa ulkoministeriötä. Me, meillä eurooppa valiokunniassa yksi ihminen saa kaikki paperit ja lähettää muihin valiokuntiin. Olemme valtavirtaistaneet toiminnan. Niin hyvä, että mainitsit myöskin tämän vihreän kortin että sitä voi käyttää ilman perustussopimuksen uudistamista. Jotkut, jotka virtakorttia vastustavat, lankevat siihen ansan, että ajatellaan, että me hamuamme lainsäädäntöehdotusten tekovaltaa. Näin ei ole. Ja professori Poirier olisi vähän kielteinen suhteessa parlamenttien vallankäytön vähemmiseen. Olisiko kysymys sitä, että parlamentit eivät ole tarpeeksi vapautuneita tai ei ole välttämättä täysin motivoituneita. En sanoisi niin pitkälle, että sanoisin, että tilanne olisi deparlamentarisoitunut. Olen usein Brysseliin näihin parlamenttien välisiin kokouksiin ja totean joskus, että tämän sen nimiä on ihmisiä, jotka lukevat puheita, jotka on ulkoasiaministeriöiden kirjoittamia. pitäisi vapautua enemmän. Se parantaa yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja kaiken sen kanssa, mitä Brysselissä Strasbourgissa tapahtuu. Thank you, uh, Mr. Duarte. Kiitos, Duarte Marques. Dziękuję, Mr. President. Um, eu nesta intervenção gostava por um lado, em nome do, da, da Assembleia da República. Puheenjohtaja, omassa puheenvuorossani, kun ajattelen Portugalia, totean, että olemme vihreästä kortista täysin samoilla linjoilla. Ensinnäkin poliittista keskustelua on syvennettävä, se on oleellisen tärkeää, mutta ei pidä unohtaa sitä, että poliittinen keskustelu kiinnostaa myös kansalaista – Usein Eurooppa-asioissa sisäinen keskustelu kuitenkin tukahtuu. Me olemme nyt kuunnelleet asiantuntijoita ja tiedämme, että Portugali on mallioppilas ja se käyttää paljon aikaa eurooppalaisten aloitteiden tutkintaan valiokunnissa. Ja sitten kansalaisia kiinnostaville kysymyksille jää kovin vähän aikaa silloin, kun niitä pitäisi käsitellä ja niistä keskustella. Aloitteessahan kyse ei ole pelkästään siitä, että Eurooppa olisi paremmin kansalaisten palveluksessa, vaan kyse pitäisi olla myös siitä, että kansalaiset tuntisivat osallisuutta tässä Euroopassa. Tämä on todella tärkeää, jos me haluamme, että kansalaiset tulevat lähemmäksi meitä. Kaikki uudet aloitteet, jotka elävöittävät Euroopan keskustelua kansallisissa parlamenteissa ovat mielestämme todellakin tärkeitä ja näin saamme uutta henkeä Eurooppaan. Mr. Hannigan. Kiitos edustaja Hannigan Irlannista. And can I just start off by, by saying that I... Sanoisin, että ne olivat esitykset, paljon mietittävää. Irlanti kannattaa keltaisen kortin järjestelmän uudistuksia ja olen Angelin kanssa samaa mieltä myös vihreistä korteista. Haluaisimme selkeämmät läheisyysperiaatin kriteerit. Valvontavallan suhteen olemme neljä vuotta käyttäneet valtavirtaistamista ja pyrimme yhdenmukaistamaan valvontaamme komission vuotoisen työohjelman kanssa. Se on parannus. Kuulemme vähän tilastotietoja valikuntien läsnäoloihin ja täysistuntoihin ja e-, ennen yleistä asioita neuvostoja. Me olemme tilasta ja eurooppalaiselta liikkeeltä Euroopan momentilta, joka antaa tilasta tietoja täysistunnosta ja muista. Meillä on julkinen istunto tämän Eurooppa-liikkeen kanssa, Euroopan momentin kanssa. Me käymme julkisessa istunnossa tämän läpi. Sillä on myönteistä kritiikkiä se on hyvä mahdollisuus meille parantaa tuloksellisuuttamme. Sitten Palmeter budjetoinnissa. Talouspolitiikan ohjausjakson aikana me pidämme kasvukatsauksen yhteydessä mietinnön maakohtaisten sosiaalisten yhteydessä. Kutsumme myös sidosryhmiä kuulemaan kuultavaksi. Viiden puheenjohtajan raportissa on myös ehdotuksia talouspolitiikan ohjausjakson kehittämiseksi. Kysyisin asiantuntijalta, parantavatko viiden puheenjohtajan ehdotukset kansallisten parlamenttien roolia budjettimenettelyssä, jos ei, mitä pitäisi vielä tehdä? Lord Boswell. Kiitos, Lordi Boswell. Thank you very much, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen laatinut kommenttini aivan itse. Kukaan muu ei niitä ole tehnyt. Mutta yritin tässä käydä nyt näitä asioita läpi ja puutuin esimerkiksi siihen, että olemmeko me täällä nyt valvomassa Euroopan unionin toimielimiä vai pyrimmekö tässä todella parantamaan tuloksia? No, minua kiehtoi äh, liikatieto, josta puhuttiin, eli pitää oppia vaihtamaan sitä ja hallitsemaan sitä saman tieto oikeille ihmisille, jotka keskustelevat siitä ja tekevät päätöksiä ja tätä täytyy käsitellä teknisesti. Sitten toiseksi lukuisat kansalliset käytänteet, joista puhuttiin näissä kuvissa, ja myös se, että parlamenttien resurssit ovat niin erilaisia, kehtoi minua. Tämä merkitsee sitä, että lähestymistava täytyy olla joustava. Myös tarpeet eroavat toisistaan. Me tulimme tänne osittain puhumaan vihreästä kortista, aloitepuolesta, sääntelyn vähentämisessä tai siinä, että edistetään ehdotuksia ja sitten valvonnan perinteisemmästä puolesta, tämäkin täytyy pitää mielessä. Ne kolmas aihe tänä aamuna oli ex post auditointi, tilintarkastus, pitää katsoa tilintarkastustuomioistuimen kanssa toimiko järjestelmä. Ja sitten nyt siihen, mitä Richard Corbett sanoi, miten toimielimet toimivat, miten voidaan vastata ja sanoa mahdollisesti, että emme ole tyytyväisiä toimintaan. Onko tässä mahdollisia sanktiomahdollisuuksia? Ei vielä aivan lyhyesti se, miten tässä toimitaan. On selvää, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin tulisi tehdä yhteistyötä ja tiettyjen alojen sääntöjen pitäisi luoda pohjaa toiminnalle – ilman, että puututaan suvereniuteen tai toimijoiden rooleihin. Ja taustana, tässä on poliittinen tausta, eli valitsijoilla on no tarpeita, he haluavat edistää tiettyjä asioita ja voivat kommunikoida keskenään erityisesti sosiaalisessa mediassa, joten meidän tulee olla entistä nopeampia ja joustavampia, kun vastaamme näihin tarpeisiin. Ja lopuksi sanoisin, että meidän on toimittava kahdella tavalla ja työtä kyllä riittää. Ensinnäkin on tehtävä teknistä työtä, jotta voidaan tarkastella sitä, miten kaikkia näitä aiheita voidaan viedä eteenpäin, eikä tässä tarvitse olla yhden koon ratkaisua näihin kaikkiin eri asioihin, joista puhuin. Eri, esimerkiksi yleisessä yhteistyössä voimme kenties haluta edistää yhtä tiettyä asiaa vain tiettyjen parlamenttien kanssa ja vaikka Euroopan parlamentin tietyn valiokunnan kanssa, kun olin Britannian alahuoneessa, kun teimme yhteistyötä Yhdysvaltojen ähm, kongressin kanssa yhteistyötä teknisissä kysymyksissä. Meillä oli ongelmia muotoseikkojen kanssa. Ja vielä viimeinen kommentti, niin meidän tulee ajatella asioita poliittisesti ja sitä, miten voidaan kehittää yhteinen eurooppalainen ja kansallinen parlamentaarinen tila, jossa näitä keskusteluja voidaan jatkaa. Tässä on kyse tapaamisesta, matkustamisesta, oikeutuksesta ja siitä, että todella voidaan kantaa oma kortensa kekoon niin, että löytyy luonteva tila, luonteva tapa toimia yhdessä. Tämä saattaisi sitten saada aikaan jotakin hyvää Euroopalle. Uh, Kiitos. Haluaisin esittää kaksi kommenttia ja kysymystä asiantuntijoillemme. Toinen liittyy siihen, että eurooppalaisissa instituutioissa – joiden riippumattomuus meille totta kai on tärkeää. Tässä mukana on myös Euroopan keskuspankki ja kyse on toimijan demokraattisesta tilivelvollisuudesta. Kyse ei ole pelkästään rahapolitiikasta, vaan myös pankkiunionin toiminnasta. Sehän vastaa myös pankkisektorin valvonnasta ja myös kriisin ratkaisusta kolmannesta pilarista pankkiunionissa. Euroopan parlamentissa Tällä hetkellä me kehittelemme eh, mallia tähän keskuspankin vastuuvalvontaan. Ajatus demokraattisesta legitiimiydestä, kun Euroopan keskuspankilla nyt on näitä uusia velvollisuuksia ja vastuita, on johtanut tähän. Me olemme päätyneet sellaiseen ratkaisuun, että olemme allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan sekä pankkiunionin eh, kriisiratkaisun osalta – että muilta osin. Meillä on myös säännöllisiä kuulemisia. Niissä me tavallaan valvomme näiden toimijoiden toimintaa. Kyse on haasteesta, kuinka löytää tasapaino eri etujen välillä. Toisaalta haluamme riippumattomuutta, kansalaisten huomioimista, heidän edunsa huomioimista – ja haluamme antaa Euroopan parlamentin valvonnan kautta näille toimijoille legitiimiyttä demokraattisesti. Mahtaisiko teillä olla kommentteja tähän? Näettekö heikkouksia? Onko teillä muita ajatuksia siitä, miten tällainen demokraattinen tilivelvollisuus ja vastuu tulisi tässä tapauksessa toteuttaa? Hyvin usein teemme sopimuksia jotka sitten loppujen lopuksi esimerkiksi ovat johtaneet vakausmekanismiin tai tähän finanssipoliittiseen sopimukseen. Ja käytännössä oikeudellisesti nämä sopimukset ovat kansainvälisiä. Me puhumme hallitusten välistä sopimuksista. Ne ovat yhteisömetodin ulkopuolella, perussopimusten ulottumattomissa. Tässä täytyy muistaa, mikä on oikeudellinen perusta. Onko oikeutettua Näissä tapauksissa, kun kyse on selkeästi kansa, äh, hallitusten välisestä toiminnasta, kansainvälisestä toiminnasta perusopimusten ulkopuolella, niin onko sitten oikeutettua odottaa, että Euroopan parlamentilla ja kansallisella parlamentilla olisi samanlainen parlamentaarinen valvonta mahdollisuus ja oikeus? Mä pitäisikö meidän vain ymmärtää, että velvollisuuksiamme todella kovalla kädellä karsitaan, kun on tehty hallitusten välisiä sopimuksia. Toki me tiedämme perustelut, jotka tähän ovat johtaneet, mutta ei se sinällään ole asian ydin. Jos kuka nyt ei halua kysymystä esittää, niin annamme sitten puheenvuoron asiantuntijoille. Meillä on ihan reilusti aikaa. Aivan voitte vastata riittävässä laajuudessa. Kuka aloittaa? Thank you very much for all these uh, comments and questions. It's also very nice for us as academics. Kiitos. On hienoa akateemikkona seurata tätä keskustelua. Ja yksi kommentti, jonka haluan esittää, on se, että on todella hienoa, että meillä on mahdollisuus tällaiseen vuoropuheluun. Politiikka ja akateeminen maailma ovat usein, harmi kyllä, kaukana toisistaan. Liittyen siihen, mitä sanottiin osallistumisasteesta Euroopan parlamentin vaaleihin. Tämä on meillä kaikilla mielessä. Ja juuri tämä par- parlamentti ja komissio pyrkivät nostamaan osallistumista. Ja oli pettymys nähdä, että aktiivisuus ei lisääntynyt. Tilanne oli kuitenkin hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Joissakin jäsenvaltioissa aktiivisuus jäi todella matalalle. Ja jos katsoo tätä osallistumisastetta akateemikon silmin, monet puhuvat poliittisen keskustelun puutteesta ja aiheiden poliittisoimisen puutteesta jopa parlamentissa. En tiedä, onko tämä oikeutettua puhetta vai ei, mutta tämä on yksi kysymys, joka usein akateemisessa maailmassa tulee esille. Ja tämä taas liittyy subsidiariteetin valvontaan, josta on puhuttu. Monet suhtautuvat tähän skeptisesti, koska kyseessä on hyvin tekninen, rajallinen kysymys tai rajalliset aiheet. Ja tässä viittaisin Richard Corbettin ja siihen, että kysymys on substanssista ja siitä, että saadaan lisää politiikkaa. Jos katsotaan, missä asioissa kansalliset parlamentit lähtevät liikkeelle, näemme, että nämä ovat usein hyvin poliittisesti näkyviä kysymyksiä, kuten Euroopan syyttäjäviranomainen Eli näemme, että subsidiariteetin valvonnassa tapahtuu polisoitumista tietyissä asioissa. Ja nä, nämä asiat saavat vastakaikua, vaikka ne vaikuttavat ensin hyvin tekniseltä. Se, että politi- palautetaan politiikkaa asioihin, on se, joka täällä on tänäänkin ollut esillä. Jos sitten palaamme siihen, että subsidiariteetti ei välttämättä ole ongelma, vaan että pitäisi olla punaisen kortin järjestelmä. No jos vertaamme tilannetta Euroopan parlamenttiin ja yhteispäätösmenettelyyn Maastrichtin sopimuksen nojalla, tiedätte, että parlamentilla on veto-oikeus, jota se kuitenkaan ei juuri koskaan ole käyttänyt. Se on toiminut pikemminkin rakentavalla tavalla – tehnyt muutoksia. Eli ehkäpä pitäisi käyttää tällaista hätäjarrua, jolla voitaisiin vaikuttaa neuvotteluihin ja siihen vaikutelmaan, jolla kansalliset parlamentit toimivat. Eli tällainen mahdollisuus on olemassa, mutta sitä ei juurikaan käytetä. Tästä tulisi keskustella mutta tähän saattaa liittyä kielteisiä mielikuvia. Tätäkin pidetään jälleen kielteisenä välineenä, ei niinkään myönteisenä tai rakentavana välineenä. Sitten syvällinen tietojenvaihto kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä – niin, että kansallisten tai että Euroopan parlamentin jäsenten pitäisi voida osallistua kansallisten parlamenttien valiokuntakokouksiin. No minulla ei ole tietoa kaikista 28 jäsenvaltiosta. Tähänkin kenties voitaisiin keskittyä akateemikkoina enemmän, mutta tilanne ei ole siis tällainen kaikissa jäsenvaltioissa. Jossain maissa Euroopan parlamentin jäsenille ei tarvita juurikaan puheaikaa Tämä on asia, jota voidaan työstää ja siitä voisi tulla yleinen käytäntö tiettyjen periaatteiden mukaisesti. On katsottava myös, mitä hyötyä tästä voi olla. Hän voisi lisätä median näkyvyyttä. Tiedotusvälineet keskittyvät pikemminkin siihen, mitä kansallisessa parlamentissa tapahtuu. Ja kiitos, että kerroitte meille tästä Italian tapauksesta ja valaisitte ja kerroitte, että usein puhutaan hyvin yleisellä tasolla. Spesifimpiä keskusteluja käydään joissakin maissa, mutta jälleen näin tapahtuu Ruotsin ja Tanskan kaltaisissa maissa, mutta tämä ei ole mikään normi. Jos sitten katsotaan liiallista tietomäärää, niin tilanne on mielenkiintoinen. Kun toteutin tutkimuksen vuosi sitten ennen Lissabonin sopimusta Itävallan parlamentissa, niin kuulin, että, tai minulle sanottiin, että me hukumme tähän tiedon tulvaan, emme saa henkeä. Eli tässä täytyy katsoa tiedon valintaa ja on eri keinoja, joita parlamenttien jäsenet voivat käyttää navigoidessaan tiedon virrassa. He voivat eh, priorisoida komissiolta tulevia aloitteita ja katsoa, missä asioissa juridisesti voisi olla subsidiariteettiin liittyviä huolenaiheita niin, että voitaisiin sitten lähteä prosessoimaan tietoa. Sitten Euroopan keskuspankkiin liittyvä kysymys. Tämä on yksi poliittisista avainkysymyksistä. Yhtäältä poliittisia päätöksiä tehdään suljetuin ovin teknisen tuntemuksen asiantuntijoiden takia ja muiden syiden takia, sen takia, että on painetta tehdä päätöksiä ja toisaalta täytyy muistaa tilivelvollisuus. Nämä asiat ovat tärkeitä ja on suositeltavaa pitää kuulemistilaisuuksia, jotta todella näytetään ulospäin, mitä tapahtuu, ja voidaan lisätä näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Tähänkin liittyy tehostettu yhteistyö. Näemme, että päätöksiä tehdään, mutta niitä tehdään suljetuilla foorumeilla. Tilivelvollisuus on siis tärkeää, päätöksen tekijät pitää saada vastuuseen päätöksistään. tässä Euroopan parlamentilla, mutta myös kansallisella parlamentilla voi olla tärkeä roolinsa. Kiitos. Kiitos kysymyksistänne. Aivan nopeasti käsittelen niitä järjestyksessä. Ensinnäkin Turkin edustaja mainitsi vaaliaktiivisuuden. Olisin hieman myönteisemmällä linjalla. Ensinnäkin kun ajatellaan Euroopan vaaleihin osallistumisastetta, niin sehän hyvin pitkälti johtuu siitä, että unioni on laajentunut Keski- ja Itä-Euroopan maihin ja siellä monista syistä vaaliaktiivisuus on alemmalla tasolla. Jos nämä uudet maat poistetaan, niin sitten tilanne näyttää toisenlaiselta. sitten ollaan samoissa lukemissa kuin mitä on käynyt muissa vaaleissa, äh, kun mitä järjestetään kansallisesti jäsenvaltioissa. Ei tietenkään voi olla tyytyväinen tähän matalaan osallistumisasteeseen, mutta ei se ole mitenkään spesifistä Euroopan vaaleille. Kansallisissa vaaleissa talouskriisin jälkeen havaitsemme, että monet vaalit ovat eurooppalaistuneet, myös ne vaalit, jotka ovat äh, no, kansalliset vaalit. Alankomaissa, Slovakiassa, Ranskassa vuonna 2012, Italiassa on järjestetty kansalliset vaalit, mutta Eurooppa-ulottuvuus on ollut hyvin vahva ja ehdokkaat ovat keskustelleet esimerkiksi televisiokeskustelussa näistä aiheista. Sitten Romanian tilanne ja tiedonkeruja. ja todettiin, että minä olen ollut ilkeä, kun esittelin näitä Romanian tietoja ja tiedot ovat vuodelta 2012. Yleisemmin halusin sanoa, että ei pidä unohtaa sitä, mikä selittää parlamentaarikkojen osallistumisen Eurooppa-aiheeseen. Usein kyseessä on poliittinen eliitti, joka osallistuu Eurooppa-keskusteluun. He puhuvat äh, Euroopasta äh, ja puhuvat myös tiedotusvälineissä ja tätä kautta aktivoivat myös muita. Voimme kukin pohtia omaa kotimaatamme. Ovatko sitten Romaniassa, Ranskassa, Bulgariassa poliitikot sellaisia, että todella tarttuvat eurooppalaisiin kysymyksiin? Kaikki voivat miettiä vastausta. Tämä taitaa olla aika lailla selvää, että, että aina tämä haave ei toteudu. Sitten Richard Corbett, joka valitettavasti oli poistunut salista. Hän tukiseikkaa, seikkaa, jonka olemme kuulleet ja joka on aika lailla kyyninen näkökulma. Punainen kortti voisi olla mahdollinen, koska kynnysarvo hyvin harvoin ylittyisi. Keltaisissakin kortissa tämä kynnys hyvin harvoin unohtuu. Miksei sitten punaista korttia voisi ottaa käyttöön? Ei siinä juurikaan vaaraa olisi. Toki tämä voisi olla diplomaattinen ratkaisu niin, että tarjotaan jotakin Cameronille tässä keskustelussa. Mutta kyllä se minua vähän vaivaa, se oikeastaan äh, on osa tällaista huijausstrategiaa tai jonkinlaista harhakuvitelmastrategiaa, josta puhuin aiemmin. Eli tarjotaan jotakin, joka ei todella, todellisuudessa ole juuri mitään. Sitten tietysti jäsenvaltiosta tulevat äh, kansallisen parlamentin jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet ja hyvin moninaiset käytännöt. Kun ajattelemme Saksaa, niin ensinnäkin äh, saksalaisia on runsaslukuisina äh, täällä Euroopan parlamentissa ja näin ollen heidän strategiansa ovat yleistymässä ja he haluavat niitä noudattaa. Ja toisaalta taas Saksan poliittiset puolueet ovat varsin äh, hyvin järjestäytyneitä, vahvoja ja toimivat monilla tasoilla. Monissa maissa poliittiset puolueet ovat heikompia, esimerkiksi Ranskassa tilanne on tällainen ja niillä on suurempia vaikeuksia. Minä tulen Ranskasta, maasta, jossa on vain kaksi eh, kansallisen rintaman edustajaa kansalliskokouksessa, eli alle prosentin verran olisi monimutkaista kutsua aina kaikki eh, Euroopan parlamentin jäsenet, koska siellä on nimenomaan eh, kansallisen rintaman jäseniä suuri osa. Nämä haasteet on hyvin vaikea käytännössä ylittää. No sitten Matteottin kysymys Italiasta. Toivottavasti nimi ei mennyt aivan pieleen. Poliittisesti korrektisti ilmaistuna kyse oli syvällisen analyysin puutteesta parlamentissa. Tähän vastaisin, että ensinnäkään näin ei aina ole. On kansallisia parlamentteja, jotka valiokunnissansa aivan julkisestikin esimerkiksi televisiokeskusteluissa tekevät todella perusteellista aiheisiin pureutuvaa työtä. Esimerkiksi Tanskassa, joka perjantaina käsitellään aihe aiheelta yksityiskohtaisesti näitä kysymyksiä. Ja toinen vastaus, nämä yleiskeskustelut, jossa kritisoitiin sitä, että ei ole syvällistä analyysiä kansallisten parlamenttien osallistumista on pohdittu teknisestä näkökulmasta, minkälaiset prosessit tässä on takana, mutta usein sitten unohtuu yleiskeskustelu. Pitääkö kansallisten parlamenttien keskustella vaikkapa pankkiunionin yhteydessä pankkien koosta tai mikä on kynnysarvo, kun katsotaan, että onko merkittävä pankki vaikka ei? Kenties, mutta kansallisissa parlamenteissa käydetä, käydään yleisempää keskustelua. Minkälaista Eurooppaa me haluamme, miten toimitaan pankkikysymyksissä esimerkiksi? Sitten Espanjan kollega esitti kolme kysymystä. Ensinnäkin mandaatista. Juridisesti on vain kaksi eurooppalaista maata, jotka voivat antaa ministerille mandaatin, ja ministerillä ei ole oikeutta ylittää mandaattia. Tanska ja Itävalta ovat nämä maat. Itävalta käyttää tätä varsin vähän. Saksa, Saksassa järjestelmää on uusittu hiljan, sillä puhutaan mandaatista, mutta poikkeukset ovat mahdollisia. Tiukasti määriteltynä tällainen mandaatti siis on varsin vähän käytössä. Se on käytössä vain lainsäädäntöalalla. Sitä ei ole Eurooppa-neuvostossa käytössä tällaisenaan. Mandaattia ei siis anneta valtion päämiehelle, hallitusten päämiehelle Eurooppa-neuvoston niin kuin totesin toistaiseksi, tämä ei ole vielä johtanut umpikujiin. Jopa Saksan ministeri hyväksyi sen, että Kreikkaa sitten autettiin huippukokouksessa. Usein kansallisilla parlamenteilla on puhtaasti sisäpoliittinen näkökulma, kotimaan näkökulma kysymyksiin. Kenties nyt tässä teen huonon yhteenvedon kysymyksestä, mutta sehän on roolia. Euroopan parlamentin edun mukaisestikin on se, että on sellainen eh, foorumi, jossa näitä kysymyksiä käsitellään toisella tasolla. Sitten alueelliset parlamentit ja tämä varhaisvaroitusjärjestelmä. Useissa maissa, ei pelkästään liittovaltioissa, Italiassa, Espanjassa, on merkittävää toimintaa, jolla valvotaan toissijaisuuden toteutumista hyvin innokkaasti tälle tielle tietyissä maissa on lähdetty. Eurooppalaiset perussopimukset ovat antaneet näille alueille aivan erityisen roolin. Osallistumisella kuitenkin on omat rajansa, kun ajattelemme toissijaisuusperiaatetta. Par rapport à votre remarque vous avez... Sitten kommenttinne sieltä korokkeelta koskien sitä, että kansallisten parlamenttien välillä tulisi olla enemmän tiedonvaihtoa. Kosakissahan tätä jo tehdään paljon. Uskon, että tämä toimii varsin hyvin Euroopassa. On hieman se tuntemus, että on harmi, että Kosak ei oikeastaan toimi juuri, juuri muussa merkityksessä kuin juurikin tässä, ei niinkään asiakysymyksissä. Sitten poliittisesti korrektisti totesitte, että usein kansalliset parlamentit eh, seuraavat eh, hallitustensa linjoilla. Monet hallitukset ovat kuitenkin kaatuneet joko epäluottamuslauseeseen tai ikään kuin ennakoiden epäluottamuslausetta parlamentissa, kun taloudelliset ongelmat Euroopan tasolla ovat sellaisia esimerkiksi, että kyllä parlamentit voivat sanoa hallituksillensa myös ei. Sitten Irlannin suunnasta tullut kysymys viiden puheenjohtajan raportista, siitä en niinkään tunne syvällisesti. No sitten tämä finanssipoliittinen sopimus. Olisin hieman vähemmän pessimisti, mitä kollega Philippe Poirier oli. Tämä uusi väline, äh, finanssipoliittinen sopu, sopimus, on monissa maissa äh, antanut käyttöön sellaisia välineitä, jotka mahdollistavat sen, että kansalliset parlamentit ovat prosessissa mukana. Ranskassa ja muissakin maissa on monivuotista ohjelmointia suunnittelua, kun ajatellaan budjettinäkymiä. Ei tämä anna kansalliselle parlamentille juurikaan laajoja toimivaltuuksia, mutta ne voivat kuitenkin keskustella koko ohjausjakson ajan näistä kysymyksistä ja antaa oman kannanottonsa. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja Hubnerin esittämä kysymys Euroopan keskuspankin roolista. Totta kai tähän liittyy huoli. Me haluamme riippumattoman elimen, keskuspankin, niinhän se on määriteltykin, ja kuitenkin demokratioissa tarvitaan valvontaa. Totesin, että olen kansalaisena tyytymätön ja olen yllättynyt siitä, miten Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat päässeet sopimukseen tässä kysymyksessä. Tai eivät ole päässeet sopimukseen. Finanssipoliittisessa sopimuksessa artikla 13 ja sen henki on sellainen, että pitäisi olla puolivuosittain kokoontuva foorumi Euroopan parlamentin kanssa sitten parlamenttien välillä, ja näitä haasteita siellä käsiteltäisiin. Nyt tästä on tulossa jonkinlainen tekninen valiokunta, ja minusta tämä on ikävää kehitystä. Vielä loppukommentti siihen, että Euroopan unioni kehittyy siihen suuntaan, että tehdään yhteisömenetelmän ulkopuolella entistä enemmän hallitusten välisiä sopimuksia. Tämä on pikemminkin Euroopan parlamentin ongelma, eikä niinkään kansallisia parlamentteja koskettava ongelma. Niiden ei niinkään tarvitse seurata tätä lainsäädäntömenettelyä Euroopan tasolla samalla tavalla. Pitäisi olla keinoja kuitenkin toimia kansallisten parlamenttien, ei vain Euroopan parlamentin tarina viimeisen 25 vuoden ajalta on sellainen, että tämä parlamentti on aina kantanut vastuunsa ikään kuin jo ennen kuin sitä on sille virallisesti annettu. Olen varma, että Euroopan parlamentti pystyy valvomaan euroaluetta tavalla tai toisella. Alors, pour la question... Mitä vaaleista sanottiin, olen samaa mieltä kuin kollegat, mutta, mutta alhainen äänestysaste pitäisi laittaa laajempaan kuvioon, jossa demokraattinen järjestelmä muuttuu EU-ssa. Tämä vaikuttaa kansallisiin vaaleihin, parlamenttivaaleihin, mutta myös muuhun politiikan osallistumiseen. Viittaisi joukkoon tutkimuksia Open Value Students, jossa noin viiden vuoden välein arvioidaan EUn ja Euroopan neuvoston alueen poliittisia arvoja. Ne osoittavat, että osallistuminen, informaation suhtautuminen politiikkaan muuttuvat Euroopan vaalit on vain yksi osa tätä demokratian muutosta Euroopassa. Tänne kysymys läheisyysperiaatteesta. Varmaan ilmaisin itseäni, itseäni huonosti kysymys ole varsinaisesti läheisyysperiaatteen valvomisesta, vaan Euroopan politiikan sisällön arvioimisesta. Sen sijaan, että esiin läheisyysperiaatteen valvonnan tekniseen parantamiseen – kansallisten Euroopan parlamentin pitäisi keskittyä talousunionin ja rahaunionin peruskysymyksiin. Se on pohjimmainen kysymys pikemmin kuin läheisyysperiaatteen valvonta. Vaarana on, ja toistan nyt, että kansallisella parlamentilla ei ole samaa näkemystä läheisyysperiaatteen parantamista. Jotkut todella Haluat parantaa siitä EUn toiminnan parantamisen näkökulmasta. Muilla, toisilla on muita näkökulmia, esimerkiksi EUn jumiuttaminen tai jonnekin olennaisten päättäjien, päätösten estäminen. Ja sitten kysymys, tarvitaanko emansipaatiota vai tapahtuuko deparlamentarisaatiota. Tämä parlamentin roolin vähentäminen on akateeminen termi. Mitä on tulee, on yllättävää, että kansalliset parlamentit, joskus Euroopan parlamenttikin, niillä on työkaluja, mutta ne eivät omistaudu näiden työkalujen käytölle. Tällä on vaikeuksia näiden työkalujen käytössä. Välineet on, käyttöä ei. Olen ihan samaa mieltä tästä emansipaation käsitteestä. Mutta muistakin syistä, jotka mainitsit, mitä tässä nyt tapahtuu, on parlamenttien roolin heikkeneminen, deparlamentarisaatio. Ja sitten meidän puheenjohtajan raportti, jonka mainitsin, joka oli osa esitystä, mutta en sitten tarttunut se. Tässä on jotain, joka voisi kiinnostaa kansallisia parlamentteja, Euroopan parlamentteja, Euroopan parlamentin, äh, Euroopan talous- ja rahaliiton loppuun saattaminen. Siinä mainitaan kansallisparlamentit ja Euroopan parlamentti osassa kohdassa. Siinä on uusia kohtia. Yksinkertainen esimerkki. Tämä liittyy talouden hallintaan. Tässä ehdotetaan, että luodaan eurooppalainen budjet- neuvoantava budjettivaliokunta, joka täydentäisi kansallisten budjetti- talousarviovaliokuntien toimintaa Fiscal Pactin suhteen. Ja tässä mennään loppuun asti. Miksei tämän olisi muodollisesti osa Euroopan parlamenttia? Miksei, t- jos ajatellaan loppuun tämä puheenjohtajan ehdotus, miksei tämä ehdotettu valiokunta olisi osa Euroopan parlamenttia. Mikseivät kansalliset, miksei tämä olisi myös osa kansallisia parlamentteja. Kansallisella parlamentilla on kykyä arvioida EU-tasolla ja kansallisella tasolla. Tässä on kytkös, joka voitaisiin tehdä pajahtajien ehdotukseen. Tämä liittyy pankkiunionin riippumattomuuteen. Brititkin taisivat ehdottaa tätä, jos oikein muistan. Miksi ei olisi muodollisempia yhteistyösopimuksia Euroopan parlamentin tilintarkastustuomioistuimen välillä ja Euroopan parlamentin EKPn välillä, kansallisten parlamenttien ja niiden alter egon, Euroopan parlamentin ja niiden kansallisten alter egojen kanssa muodollisuudella en viitaa ainoastaan yhteistyösopimuksiin, vaan siihen, että keskitytään tiettyihin kysymyksiin, jotka ja tästä käsitellään sopimuksen puitteissa neljäksi, viideksi vuodeksi eteenpäin. Tämä tehostaisi parlamenttien valvontaa pääsin kunnittain toimielimien vapautta. Tämän sopimusten muodostamiseen tavoite olisi luoda uudestaan yhteyksiä kunnio, vastavuoroisen kunnioituksen hengessä. Tämä on myös OECDn raportissa. Minulla ei ollut aikaistella sitä, mutta OECD painottaa tällaista sopimusta, yleissopimusta parlamentin, tuomioistuimen, Euroopan keskuspankin kanssa. Se on kokonainen kenttä, jossa täytyy edetä. Ja sitten pitää panna tällaisia kysymyksiä, kuten miksei luoda Kosakin kanssa välinettä, asiantuntijavälineitä, jotka liittyvät tiettyyn julkiseen politiikkaan. Eossa Taustalla on keskus, joka keräsi tietoa, mutta tarjoaisi myös asiantuntemusta Euroopan parlamentille ja eurooppalaiselle parlamentille. Tämä on OECDn asiantuntija kertomuksessa vuodelta 2014. Hallitusten välinen metodi, yhteisöllinen metodi. Voimme hyvin ymmärtää kirjallisimmat päätökset talouskriisissä Euroopassa, mutta tässä se ongelma on. Me olemme edenneet viime sopimuksessa liikaa hallitusten välisellä tiellä. Euroopan parlamentti ei voi olla tässä luomassa yhteyksiä aika vähän. Kansallisella parlamentilla ei ollut mahdollisuutta antaa panostaan tässä hallitusten välisessä menettelyssä. Euroopan parlamentti on hävinnyt tässä hallitusten välisessä menettelyssä. Kansalliset parlamentit ei, eivät ole tai ovat hyvin hankalasti saaneet äh, valotettua kenttää suhteessa omiin hallituksiinsa. Ja minähän sanoin näin, vaan tämä OECD 2014 raportti sanoi näin. Kollega on kysyi, onko lasi puoliksi täynnä, puoliksi tyhjä. Kyllä. On hyödyttämättömiä työkaluja. On työkaluja, joita EU-ssa eri instituutioissa pitäisi keksiä ja muodollistaa sekä toimielimissä että kansallisella tasolla. Ja täytyy politisoida jotain julkista politiikkaa, jota EU-ssa harjoitetaan, erityisesti talouspolitiikkaa, jonka politisoimisella – voitaisimme parlamentaarisen edustuksellisen kriisin. En nyt puhu tässä demokratian kriisistä. Madame Kiitos. Ymmärsin, että vielä täällä haluttiin kommentoida. Chair, just... Kiitoksia puheenjohtaja. Vain muutama sana liittyen siihen, mitä ranskalaisystävämme sanoi. Ehkäpä tulkaus ei mennyt oikein, mutta en sanonut, että te kohtelitte romaniaa kaaltoin pyysin teitä pikemminkin pohtimaan tilannetta tällä hetkellä 19. marraskuuta 2015 eikä viittamaan vuoden 2012 tilanteeseen. Sanoitte, että lukunne olivat tuolta vuodelta. Sanoin, että tämä oli epäreilua. Oli epäreilua kritisoida minun valiokuntaani, vaikka se toimiikin hyvin aktiivisesti Kuten sanoin, me käymme joka kuukausi julkisia keskusteluja hyvin tärkeistä aiheista ja tämä oli kommenttini. Sanoitte siis käyttävänne tietoja vuodelta 2012. En ollut muuten, olisi muuten näin sanonut. Sanoin, että olisi hyvä katsoa nykypäivän tilastotietoja. Ja näinkin pitää vastaisuudessakin tehdä, eikä mitään kolme, vanha, kolme vuotta vanhoja tietoja ennen kuin johtopäätöksiä tehdään. Eli tiedon täytyy olla ajan tasalla. Kiitos. It's, it's, it's interesting. Jos sallitte, on mielenkiintoista keskustella tästä tutkijoiden ja poliittisen maailman kesken ja keskustelu on minulle mielenkiintoista, mutta täytyy muistaa kulttuurierot tiedemaailmalle tutkimustulosten esitteleminen silloin, kun tiedot ulottuvat aina vuoteen 2012, niin tämähän on jo, on jo hyvä. Tietojen keruu ja analysointi ei ole aivan näin nopeaa. Ymmärrän, että poliittisessa elämässä tietojen täytyy olla eh, ajantasaisempia. Eh, Elmar, we've just finished. you... Ennen kuin lopetamme, Elmar, haluatko käyttää puheenvuoron? I'm sure you had important meetings and... Varmasti sinulla oli tärkeitä kokouksia, mutta Onko sitten uutiset hyviä vai huonoja? Could listen only to part of that because I had now just uh, the prime minister. Me ollaan nyt Kosovan pääministeritoimistossa, joka on Brysselissä, joka on lainamisen suhteen hankalaa myös maahanmuuton. Olen iloinen, että sen paljon emäntä Mercedes. Ja minun mielestä sihteeristä tulee meille tiivistämään nämä ideat. Joten me, Mercedes, me ajattelemme, että miten se mies nyt on luonnoksen, ei lähtö asiakirjaa. Meillä on vielä liikkumavaraa ottaa ideoita mukaan. Se on se tämän kokouksen päätavoite. Me puhumme Lissabonin sopimuksen voimakkaammasta käytöstä. Se on sitä käytännöstä syystä, että me opimme mitä kansallisparlamentit enemmistönään ajattelivat. Ei kannata tehdä isoja ehdotuksia sitten vastassa olisikin kansallisten parlamenttien suuri äh, yhteinen parlamenttien rintama. Saamme sihteeristöltä yhteistyöllä ehdotukset tehtyä. Ja sitten olemme yhteydessä, kun mietintöluonnos valmistuu. Puheenjohtaja Öster käy, me lähdetään semmoisen kierrokselle kansallisen parlamentin asiantuntijoille. Tarkistuksia varten. Saatte sen sitten parissa viikossa. Tämä on yhteinen harjoitus. Elmar and... Kiitos Elmar. Sihteeristä on tehnyt muistiinpanot ja tämä kokoushan myös suoratoistetaan internetissä, eli kyllä se jää myös arkistoihin. Kohdat 9 ja 10 on nostettu esille useaan otteeseen, eli näihin kohtiin täytyy aivan erityistä huomiota kiinnittää. Kokouksen loppuun haluan vielä kiittää kolmea arvoisaa professoria. Arvostamme kovasti tekemänne työtä ja teidän puheenvuorojanne tänään. Tämä oli meille kovasti hyödyksi. Oli hienoa, että olitte keskustelemassa kansallisten parlamentin kollegoiden kanssa. Me tapamme teidät tässä muodollisessa kokoonpanossa ensi vuonna. Tämähän on aina vuosittainen tapahtuma, mutta toivon, että tällä välillä – kun AFKO-valiokunta toteuttaa vierailujaan. Meillähän on kolme jäsenvaltion vierailua vuoden mittaan. Jos olisitte valmiita järjestämään kokouksen myös omassa valiokunnassanne, omassa parlamentissanne, niin olisimme tästä hyvin ilahtuneita. Sanoisin vielä, että se mitä Elmar ehdotti, ja vaan yleisemminkin, jos on tärkeitä kysymyksiä, joista keskustellaan kuulemisissamme, työryhmissämme, valiokunnan kokouksissa, niin äh, välitämme tiedot teille. Joskushan tekin käytte täällä Brysselissä, voitte myös vierailla täällä epävirallisemmin yksilötasolle ja olette aina tervetulleita. Haluaisin päättää kokouksemme kiittämällä teitä vielä kerran ja toivon, että tämä on vain ensimmäinen askel yhteistyössämme. Nämä aiheet ovat hyvin tärkeitä näinä päivinä myös kansalaisille. Tämä vahvistaa demokraattista legitiimiyttä päätösten taustalla Euroopan tasolla. Toivon, että kun teemme yhteistyötä, sen lisäksi mitä te teette ja mitä me teemme täällä, se mitä me voimme tehdä yhdessä, on, sillä kaikella on oma lisäarvonsa ja toivottavasti lisäarvo vain kasvaa tulevina vuosina. Kiitos. En tiedä, mikä tuo melu taustalla on, mutta kenties se osoittaa, että nyt olisi aika päättää tämä kokous. Kokous päättyy. Thank you so much. Uh, Famous roof of the European Parliament.